torstaina. Pyydän kovasti anteeksi siitä, että Rouva Batselin on pitänyt odottaa näin pitkään, mutta voimme nyt kuunnella teidän esityksenne elintarvikkeiden hinnoista. Kiitoksia. Maatalousvaliokunta ja neljä muuta toimivaltaista valiokuntaa joiden kanssa me olemme tehneet hyvää yhteistyötä tämän mietinnön kanssa. Niin he, oli hyvin helppo esittää kysymys kuluttajille, että kun ne menevät ostamaan maitoa tai jogurttia, niin mitä varten mitä varten ostetaan sitä, mitä ostetaan. Tämä kysymys on siksi kiinnostava, koska viime vuosina kuluttajilla on ollut vähän sellainen olo, että he uskovat ostavansa elintarvikkeen, mutta kuitenkin teollisuudella en paljon suurempi osuus tämän tuotteen valmistamisessa kuin alkutuottaja. Aikaisemmin Tuottajan saama hinta oli 50 prosenttia loppumyyntihinnasta ja nyt tämä osuus on pudonnut noin 17 prosenttiin. Täytyy ottaa huomioon tuottaja ja hänen roolinsa. Nimittäin näin ei tällä hetkellä tehdä. Meillä ei ole tarkoituksena luoda minkäänlaista luokittelua eri sektoreille, olipa kysymys sitten tuotantosektorista tai jalostussektorista tai myyntisektorista. Me emme aio nyt erotella tässä pahiksia kilteistä. Kaikki nimittäin liittyvät meidän talouselämäämme, joka ei ole mitään villilännen taloutta, vaan että meillä on sellainen toimiva Euroopan unionin talous ja kaikilla täytyy siinä olla oma mahdollisuutensa tehdä oma työnsä silloin, kun markkinat toimivat avoimesti. Kaksi kysymystä kuitenkin tästä syntyy. Laatupolitiikka elintarvikesektorilla ja se, että paremmin kuluttajat eh, saisivat tietoa tuotannosta. Ja sen lisäksi meidän täytyy taata e, tuottajalle e, oma hintansa, ei kuitenkaan määritellä sitä tarkkaan, sillä tämä asia on sellainen, että pitää valvoa koko tuotantoketjua. Minä tietenkin puhun PK-yrityksistä paikallisesti ja kansallisesti, mutta en unohda suuriakaan elintarvikeyrityksiä, joita Euroopassa on. Me emme myöskään saa unohtaa työntekijöitä, joilla on oma roolinsa avoimilla markkinoilla. Oligopolien ja kartelien ei pidä sanella, kuinka kentällä toimitaan tuotanto on laskenut ja kuluttajahinnat ovat joskus kymmenkertaiset tuotteen saamaan tuotantohintaan verrattuna. Tämä kertoo siitä, että markkinat eivät toimi. Kilpailuedellytykset eivät ole terveet ja meidän mielestämme on täysin välttämätöntä luoda järjestelmä Eurooppaan – sillä tavalla, että voidaan puuttua elintarvikeketjuun aivan sieltä tuotantopisteestä lähtien siihen, kunnes elintarvike on supermarketin hyllyillä. Ei ole normaalia, että me emme puutu tähän asiaan. Jos me nyt rahoitusmarkkinoita autamme ja puutumme niiden toimintaan, niin meidän täytyy myös tähänkin ketjuun puuttua. Kuluttajista tuntuu, että suuret myyntipuolen yritykset ovat ne, jotka sanelevat ne edellytykset, joilla sitten taloudet elintarvikkeita hankkivat. Me odotamme siis komissiolta ehdotuksia, sellaisia ehdotuksia, joilla voitaisiin elintarvikesektorin ongelmiin vastata. Markkinoiden täytyy toimia siten, että kansalaiset ja kuluttajat Euroopassa voivat hyvin. Ja meidän täytyy myös muistaa kehittyvät maat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää edustaja Batselia, joka on laatinut tämän mietinnön hyvin ratkaisevalla hetkellä, koska tässä on merkittäviä ongelmia. Ja niin kuin tiedätte, taantuma on äh, laskenut Euroopan unionin äh, taloudellista toimintaa ja tässä äh, markkinahinnat ovat eh, saaneet eh, tuntea sen myös nahoissaan. Ja eh, tämä koskee erityisesti maitotuotteita. Ja jos me haluamme, me haluamme ehkä lieventää kriisin vaikutuksia ja silloin meidän täytyy katsoa se, että että tässä on komissiolla suuri huolenaihe, kun puhutaan juuri elintarvikkeiden hinnoista ja kun puhutaan keskipitkästä pitkästä aikavälissä. Meidän tarkoituksenamme on parantaa elintarvikevarmuutta ja estää se, että on äh, niin epävakaa ja äh, epävarma tilanne hinnoissa. Äh, tässä on tärkeää, että saadaan nämä toimivuutta paremmaksi koko elintarvikealalla. Avoimuus on tärkeää, pitää antaa enemmän tietoa kuluttajille ja parantaa enemmän lisäarvoa. Ja sitten viime vuodesta lähtien komissio on pyrkinyt parantamaan elintarvike ketjun toimintaa. Ja tässä aivan äskettäin kilpailun osalta eh, laadittiin uusi strategia, vihreä kirja, joka liittyy elintarviketuotteiden eh, laatuun on tässä olennaisessa osassa. Ja komissio ehdotti myös tiekarttaa siinä, millä tavoin voidaan edistää elintarvikalan toimintaa. Ja on tärkeää, että otetaan tämä tiekartta huomioon. Tässä on tärkeää, että otetaan käyttöön tämän alan seurantakeskus, jossa seurataan myös elintarvikkeiden hintoja. Ja näin me voimme edistää avoimuutta ja parantaa tietoamme siitä, miten tämä ala toimii. Myös se, miten lisäarvoa syntyy, se on tärkeää silloin, kun asiasta annettiin tiedonanto, niin meillä on tärkeää olla saada aikaan keskustelua myös tämän alan kanssa. On tärkeää, että ymmärretään myös se, miten lisäarvo jakaantuu ja tämä on ensimmäinen askel silloin, kun lähdetään neuvottelemaan tässä elintarvikeketjussa on Euroopan unionissa on tärkeää, että teollisuus on sidoksissa eh, kestävään elintarviketuotantoon ja maataloustuotantoon eh, on tärkeää, että täytäntöön pannaan komission eh, tiekarta ja tällä tavoin otetaan huomioon myös Vatselin esittämät huolenaiheet. Grazie. Il voto. Kiitoksia. Äänestämme tästä mietinnöstä torstaina. Ja nyt Eh, huomaankin, että Rova eh, Badia Kutset on paikalla taidealan koulutus Euroopan unionissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikkin taidekasvatus ei ole pakollinen aine, eh, pakollinen aine on kuitenkin huomattavia